Good afternoon, dear colleagues. Hyvää iltapäivää. Voisimme aloittaa kokouksen, koska me tarvitsemme aikaa voidaksemme keskustella tästä erittäin mielenkiintoisesta aiheesta. Joten olkaa hyvät ja istutukaa paikoillenne. Dear members of the Euro- Arvon Euroopan parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet, kollegat, Meillä on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tänään työryhmän kokoukseen. Täällä käsittelemme työn ja perheelämän yhteensovittamista ja pyrimme saamaan kuvan siitä, missä tällä hetkellä mennään tämän asian suhteen. Nyt aion puhua Espanjaa. Jos haluatte tulkkausta, niin kuin hyvin voin kuvitella tarvitsette, niin pistäkää kuulokkeet päähänne. Decía que... Niin, olin tuossa sanomassa, että elämme mielenkiintoisia hetkiä. Tänään 8.3. me puhumme merkittävästi asioista, kuten naisten taloudellisen osallistumisen parantamisesta ja siitä, että nai- puhutaan erittäin tärkeästä työmarkkinoiden kannalta tärkeästä asiasta, eli perheelämän ja työelämän y- yhteensovittamisesta. Kuten tiedätte, me olemme täällä Euroopan parlamentissa jo pitkään keskustelleet omasta kannastamme tähän asiaan, ajatellen aikaisempaa äitiysvapaa direktiiviä, mutta komission täytyy valitettavasti vetää tämä takaisin, koska jäsenvaltiot blokkasivat tämän aiheen. Nyt me odotamme suurella innolla uutta ehdotusta Euroopan komissiolta tämän aiheen osalta. Ja komission jäsen Jurova sanoi, että huhtikuussa tämä meille tulee ja näin voimme sitten pohtia, millä tavalla me voimme Euroopassa viedä eteenpäin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, mutta kun puhutaan tästä yhteensovittamisesta, ei voida puhua pelkästään naisista. Me naisethan aivan loistavasti osaamme tämän yhteensovittamisen. Nyt meidän toveriemme miesten täytyy myös kantaa oma osansa vastuusta lasten hoidossa, perheen hoidossa ja ymmärrämme, että tämä on jaettu tehtävä. Me kaikki olemme vastuussa siitä, niin naiset kuin miehetkin. Näin ollen EUn toimielimissä ja jäsenvaltioissa on tärkeää viedä eteenpäin lainsäädäntöä ja politiikkaa, joka käytäntöön vie sitten tämän tarpeen. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kutsuvieraillemme, jotka ovat tulleet tänne keskuutemme iltapäivällä. Haluaisin kiittää teitä läsnäolostanne ja te varmaan jo tunnettekin näiden työpajojen menettelytavan. Teidän täytyy kirjoittaa nimenne ja parlamenttinne nimen, nimi sinne paperille, jos haluatte pyytää puheenvuoroa niin, että voimme sitten käydä keskustelua, jotta voidaan käydä tässä mahdollisimman osallistavaa keskustelua, niin asetan sitten aikarajan puheenvuorolle. Mutta pitemmittä puheitta annankin tässä puheenvuoron Tiina Astolalle. Hän on Euroopan komission oikeudellisten ja kuluttajaoikeuksien pääosaston pääjohtaja ja hän tulee kertomaan meille sitten Euroopan komission näkemyksestä tämän aiheen suhteen. Ja kiitän teitä siitä, että olette hyväksyneet kutsumme tänne Rova. Äh, Astola, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitos että järjestitte tätä, tämän työpajan osan kansainvälisen naisten päivän juhlintaa. Tätä voi juhlia monin tavoin. On vielä maita, joissa tänä päivänä annetaan ruusuja kukia naisille niin toisena toisena äitienpäivänä, mutta on tärkeää käydä poliittista keskustelua naisten asemasta. Me tiedämme, että naisten taloudellinen tilanne on vähemmän hyvä, huonompi kuin miesten. Tiedämme, että palkkakuilu on olemassa. Ja tiedän, että naisten mahdollisuudet työmarkkinoille pääsyssä ovat huonommat. Naiset työskentelevät enemmän osa-aikaisesti ja elinkaaren aikana tulot ovat alhaisemmat kuin miesten ja eläkekulkin on olemassa. Tänään saimme juuri tasa-arvo kertomukseen ja siitä näemme, että ansioiden sukupuolikuilu on vielä lähes 40 prosenttia, vaikea uskoa, mutta se on ihan noin korkea. Edistystä on tapahtunut ja naisten työmarkkinaan osallistumisaste on korkeampi kuin koskaan – mutta myös takaiskuja on. Ja Simone de Beauvoir taisi sanoa, että joka kerta kun on kriisi tai jotain pahaa tapahtuu, niin aina naisten asema heikkenee ja haurastuu. Ja kuten hyvin tiedämmekin, tälläkin vuosisadalla hoivavastuu on enim, millään enemmän naisilla. Naiset ovat huoltajia tai jopa jättäytyvät kokonaan pois työmarkkinoilta sen vuoksi. Uh, ja kuten aikaisemmin totesin, tämä vaikuttaa ansioihin ja eläkkeeseen. Ja toisaalta on tilastoja, että, että kun miehet saavat lapsia, he työskentelevät enemmän. Toki voidaan kysyä, haluavatko he aina työskennellä enemmän. Mutta tämä sossi yhteiskunta näyttää odottavan. Eli tämä ei ole vain kysymys naisten asemasta, kysymys on miesten ja naisten asemasta. Päivän raportti kertoo tarinaa, jossa näemme, että edistys ei tapahdu eri jäsen, jäsenmaissa samalla tavalla. EUlla voi olla osuutensa, jotta kaikki maat edistyisivät. Työelämän tasapaino projektin kannalta meillä oli julkinen kuuleminen. Kuulimme työmarkkinaosapuolia. Tätä dataa meillä jo on. Teidän päätöslause manne työ- ja perheelämän tasapainon luomisen parissa on myöskin hyvä. Aiomme tehdä ehdotukseen huhtikuussa. Ja kuten mainittiin, äitiysloma-ehdotus vedettiin pois. Tämä ehdotus olisi laajempi, sen sovellusala olisi laajempi. Siinä on politiikkaa ja lainsäädäntöä me todella toivomme, voimme tuon kautta edistää miesten ja naisten palkkatasa-arvoa. Tässä on monta tärkeää tekijää. Ei pidä poimia vain yhtä. Kaikkia pitää tarkastella yhtä aikaa. Tarkastelemme perhe- ja vanhempuus lomia, joustavia työjärjestelyitä, mutta myöskin asioiden rahoituspuolta, esimerkiksi sijoitukset lastenhoitoon. Tiedämme, että se, onko maassa hyvää lastenhoitoa jo on ratkaisevaa. Tulen Suomesta olin onnekas minulla oli kollektiivisesti ajatellen sisko ja veli, jotka työskentelevät lastenhoidon puolesta, koska se mahdollisti sen, että samaiset naiset pääsevät työmarkkinoille. Monet pääsivät. Ja sitten on vielä vero- ja etuisuuskannustimia, jotka ovat hankalia, koska ne yhtäältä tukevat perheitä samaan aikaan – ne voivat luoda ansan naisille. Ei enää kannata mennä töihin. Kakkos palkan ansaitsija. Hänelle tai perheelle ei ole, ei kannata mennä markkinoille. Ja rakennerahastot tukevat jotakin jäsenvaltioita lastenhoidon infrastruktuurin rakentamiseksi ja toivomme jatkavamme tuon parissa. Ja tämä on ongelma, jossa meillä on useamman komission jäsenen tuki ja saimme myös komissaari Moskovitsilta tukea verokannustimien suhteen. Eli on politiikan ja lainsäädännön tehtävä pysyä yhteiskunnan kehityksen vauhdissa. Olemme sitoutuneet työskentelemään tämän parissa ja luotamme tukeenne. Tiedämme, että parlamentti on aina ollut meidän puolellamme, meidän kanssamme tässä aiheessa. Kiitos. Thank you, Madame Stolana. Kiitos, Rova Stola. Nyt saa puheenvuoron Elen Pervier. Hän toimii tutkijana Ranskan talousasioiden seurantakeskuksessa. Hän kertoo omasta tutkimuksestaan, joka liittyy lasten hoitoon ja vanhempain vapaaseen. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään ja olette valmiita kertomaan työnne tuloksista meille. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitos paljon siitä, että minut kutsuttiin osallistumaan tähän tilaisuuteen. Minua pyydettiin valmistamaan 10 minuutin puheenvuoro – jotta voisin kertoa sukupuolten tasa-arvosta työmarkkinoilla ja työelämän ja perheelämän sovittamistoimista riippuen Eurooppaa. Ja minua pyydettiin puhumaan ranskan kieltä, joten nyt aion puhua siis äidinkieltäni. Hyvin lyhyesti monia asioita sanottiin jo, joten en halua toistaa niitä asioita, jotka ovat tunnettuja tosiasioita, mutta on totta, että kaikissa Euroopan, Euroopan maissa eriarvoisuus miesten ja naisten välillä työmarkkinoilla on edelleenkin tosiasia jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, mutta on osoittautunut, että institutionaalinen ympäristö vaikuttaa ja liikkumavaraa on monissakin maissa tässä suhteessa. Naisten osallistuminen työmarkkinoille on heikompaa kuin miesten, myöskin Pohjoismaissa vielä. Pohjoismaissa 5 prosenttiyksikön ero on miesten ja naisten osallistumisen välillä, kuten Italiassa ja muissa etelämaissa ollaan lähempänä 10 prosentin yksikön eroa tällaisia erojen työmarkkinoiden välillä eri maissa. Naisiin vaikuttavat enemmän osa-aikajärjestelyt. Osa-aikatyötä on monenlaista. Joskus on laadukkaampaa, kuten Pohjoismaissa esimerkiksi ja Alankomaissa. Ja sitten joskus osa-aika on huonompi järjestely, kuten Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Edut ovat huonommat. Suuria kontrasteja, eroja on jäsenmaiden välillä. On myöskin horisontaalista erottelua. Joissakin ammateissa naiset ovat enemmän edustettuina ja siellä palkat ovat matalempia ja miesten aloilla palkat ovat korkeampia. Ja ylipäänsä, kuinka arvostetaan eri ammatteja ja tehtäviä, joita naiset ja miehet tekevät, juuri tätä arvostamiseen liittyvä kysymys pitäisi käsitellä. Naisten on vaikeampi saada vastuu hoidettavakseen. Tämä pätee myöskin talouselämässä, ei pelkästään politiikassa. Hyvin paljon pitää tehdä työtä vielä tämän puolesta. Ja huolimatta siitä, että tytöt ovat yleensä pätevämpiä kuin pojat tänä päivänä suurimmassa osassa maita, niin sitten huolimatta edelleenkin havaitaan, että erittäin rankkaa erottelua tai eroisuutta on korkeissa tehtävissä miesten ja naisten välillä. Mitä tulee sitten palkkaeroihin, ne ovat edelleenkin suuria Euroopassa. Eroja on jäsenvaltioiden tässä suhteessa. Palkkaerot selittyvät osittain osa-aikatyöllä se on erittäin suuri tekijä kun on kyse palkkaeriarvoisuudesta, mutta toisaalta myöskin ammatteihin hakeutumisessa, jotkut miesten ammat, jotkut naisten ammatteja, tämäkin lisää palkkaeroja. Ja myöskin syrjintää esiintyy. Se pitää unohtaa. Monet talouselämän piirissä. tutkimukset osoittavat, että mikäli kaikki muut tekijät ovat tasavertaisia, niin naisten on siitä huolimatta samasta pätevyydestä huolimatta vaikeampi päästä vastuutehtäviin. Ja mitä tulee sosiaalisiin oikeuksiin, se mainittiin eläkkeiden ja eläkkeiden esimerkiksi. Naisten on vaikea saada kaikki etuisuuksia. Esimerkiksi sosiaalivakuutukset perustuvat yleensä työn tekemiseen, ja mitä vähemmän naisilla työmarkkinoilla, sitä vähemmän heillä myöskin sosiaalista suojelua. Tietystikin tässä herää kysymys, joka liittyy myöskin kotitöiden epätasa-arvoiseen jakoon miesten ja naisten välillä. Politiikan kautta täytyy voida korjata tätä eroa miesten ja naisten välillä tällä hetkellä, koska naiset tekevät palkkatyötä, mutta myöskin kotityöt useimmiten. Ja naiset tekevät hyvin paljon myöskin palkatonta työtä. Niissä maissa, jossa on hyvinvointivaltio ja miehet ovat yleensä palkansaajia, niin silloin työn jako. Ja joskus verotuksen yhteydessä tämä jako otetaan huomioon niin, että tämä avioparin erikoistuminen eri tehtäviin otetaan huomioon ja tasa-arvoistetaan, tasapäistetään tilanne teidän välillään. Mutta joskus täten, tämän tällaisen, tällaisten toimien, verotuksellisten toimien kautta voidaan nainen todellakin emansipoida palkka- ja kotityön osalta. Ja mitä sitten maissa voitaisiin tehdä? Nyt ei tehdä ero kahden tyyppisen politiikan välillä. Yhden tyyppinen politiikka pyrkii ulkoistamaan kotityötä perheen ulkopuolisille toimijoille, esimerkiksi ulkoisen lastenhoidosta, lastentarhoista, Kolmas eri järjestöitä, jotka sen, että nainen ei itse enää hoida lapsiaan, vaan pikemminkin lapset annetaan ulkopuolisen hoidettavaksi. Tämä on erittäin tärkeä tekijä. Tämä maastaa sen, että naisille jää aikaa, koska naiset ovat ne, jotka periaatteessa tekevät työtä. Ja nyt mikäli julkiset palvelut osittain hoitavat tämän työn, niin tämä vapauttaa naiselle aikaa ja nainen voi käyttää tämän aikaan, ajan tehdäkseen työtä. Mutta kuitenkin sukupuolijaottelu työmarkkinoilla ei tässä välttämättä muutu, koska, koska ne, jotka tekevät työtä lasten ovat yleensä naisia. Ja he tekevät tätä lastenhoitotyötä tai vanhusten hoivatyötä. Ja tämä ei muuta sitä tapaa, jolla perhe tai pariskunta toimii. Pariskunnan sisällä ei mikään muutu. Sitten on toinen tyyppisiä välineitä, joita voitaisiin käyttää hyväksi. Per vanhempain lomaata sillä ehdolla, että se hoidetaan niin, että kannustaa miehen voimakkaasti osallistumaan perheelämään. Tämä on tärkeää, koska naisen, naisten pitäisi voida satsata enemmän työelämään. Tämä on erittäin tärkeä haaste Euroopan yhteiskunnan kannalta. Tämä on väijämätöntä. Ja nyt on nähty myöskin äh, sellaista ilmiötä, että miehet enemmän satsaavat perheelämään. Tämä mahdollistaa tasavertaisemman yhteiskunnan. Tässä on tämän suurista haasteista kyse. Nyt täytyy pyrkiä edistämään asioita sellaisella tavalla, että miehet ottavat osan vastuutaan perheelämästä ja kaikesta, mikä siihen liittyy. Parempaan lomat voivat olla erittäin tärkeä väline tässä suhteessa. Tiedetään, että joissakin Euroopan maissa on äitiysloma ja isyysloma ja loma käsitteet. Joissakin on pelkästään loma. Ajatuksena yksinkertaisesti, että koska on vanhempi, silloin on vanhem, oikeus vanhempaan lomaan. Kolme kuukautta isälle, kolme kuukautta äidille ja kolme kuukautta, joka voidaan jakaa vanhempain kesken, niin kuin ne haluavat. Ja suhteessa, tämä palkkaus riippuu siitä, kuinka paljon kumpikin saa palkkaa, tai korvaus riippuu siitä, kuinka paljon kumpikin saa palkkaa. Joissakin maissa on yksi osa tästä vanhempain lomasta naisen pakko ottaa. Ja isyysloma on usein hyvin lyhyt, alle kaksi viikkoa. Se ei ole pakollinen eikä sitä saa palkkaa. Tämä erittäin syrjivää naisia kohtaan, koska tämä ei varmista tasa-arvoista kohtelua. Ranskassa ja joissakin muissakin maissa on sillä järjestelmä, että äitiysloma on pakko ottaa, isyysloma ei ole pakko ottaa. Osa vanhempainlomasta lomasta tai kavan isyyslomasta pitäisi tehdä pakoiseksi. Tämä olisi vahva viesti miehille, että he investoisivat enemmän lapsiensa tulevaisuuteen. Pragmaattinen järjestely on se, että isä ei ota lomaa samaan aikaan kuin äiti, koska siinä on vaarana se, että nainen siitä huolimatta edelleenkin isyyslomallakin, isyyslomallakin aikana huolehtii lapsesta. Nyt pitää myöskin kalibroida lomat sellaisella tavalla, että tasa-arvoisuus toteutuu poliittista tahtoa on voimakasta niin sellaista, että tätä asiaa edistettäisiin. Nyt täytyy saada muutos aikaan, niin ei pelkästään sitä, että naiset vapautetaan, niin vaan täytyy varmistaa muutenkin, että sukupuolten, sukupuolijakauma työtehtävissä ja muissa tehtävissä olisi vähemmän räikeä. Muchísimas gracias, señora. Kiitokset teille, Rova Perivier. Olen yhtä mieltä ja jaan kanssanne tämän viimeisen ajatukseni siitä, että pelkästään isyyslomien tai vanhempainlomien tasaamisella saavutamme sen, että miesten ja naisten työolosuhteet ovat samantyyppisiä ja ne esteet, joita naisilla tänä päivänä on työmarkkinoille pääsyssä, pystymme nämä esteet poistamaan, koska työolosuhteet tulevat olemaan samankaltaisia miesten ja naisten välillä. Parlamentissahan, Euroopassa parlamentissa me olemme ottaneet kantamme isyyslomaan, jota ei voi siirtää toiselle puolisolle ja joka on palkallinen. Ja näin. Me tulemme jatkamaan tästä eteenpäinkin. Kansallisten parlamenttien jäsenet saavat myös puheenvuoron, mutta ennen sitä haluaisin antaa puheenvuoron Monserrat Rokalle. Hän on Euro EA, EYJin ammatillisen yhtenäisjärjestön pääsihteeriä. Me kuulemme häntä ensin ja sen jälkeen jatkamme keskustelua, mutta se lämpimästi kiitoksia siitä, että olet täällä kanssamme tänään. Oikein. Kiitoksia. Kun, kun nyt pystyn nyt puhumaan tällä omaa kieltäni, niin jatkanpa espanjaksi tästä eteenpäin. Kovin usein tällaista mahdollisuutta ei olekaan. Haluaisin ensinnäkin kiittää siitä, että Minulla on mahdollisuus tuoda oma viestimme tähän asiaan. Olemme pitkään jo työstäneet erästä seikkaa. Ajatellaan tässä tärkeää oikeutta, eli vanhempain lomaa. Tämä on ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajien yhteisen työn tulosta. Mekin olisimme aikoinaan halunneet pystyä neuvottelemaan kolmen tärkeän eurooppalaisen työnantajajärjestön kanssa asiasta, joka on äärimmäisen tärkeä niin työntekijöille, mies- ja naispuolisille kuin myös yrityksillekin. Kuten tänä aamuna kuulimme, oikeuksien tunnustaminen pitkällä aikavälillä tekee hyvää myös taloudelle ja yritysmaailmalle, koska sosia, yhteiskunta tässä kasvaa vastuuteen ja siellä oikeudet lisääntyvät. Tämä on siis meille erittäin tärkeää ja me olemme osallistuneet komission kahteen kuulemiseen vanhempailumasta ja me olemme molemmissa kuulemisissa keränneet omalta jäsenkunnaltamme kantoja. Ja kyllä nämä eurooppalaisten ammattiyhdistysjärjestöjen kannat ovat tulleet varmasti selväksi myös toimielimissä. Meillä on hyvin erilaisia lähestymistapoja ja lähtökohtia eri valtioissa. On sellaisia maissa, joissa on lainsäädäntöä, joka kattaa niin miehet kuin naisetkin. Sitten on toisia, joissa näin ei ole. Mutta ajatellen työehtosopimusneuvotteluja, joilla joskus pystytään maan tasolla oikeuksia vahvistamaan, niin huomataan se, että ne maat, joilla on paras, parhaat suojat ja vähiten sitten esteitä naisten osallistumiselle ja ö, työelämän ja perheelämän yhteissovittamiseen, niin nämä ovat sellaisia maita, joissa on eniten oikeuksia, eniten mahdollisuuksia naisille päästä työmarkkinoille samoin kuin lähteä pois työmarkkinoilta. Naisilla on tiettyä joustoa ja he voivat pitää riittävän pitkän äitiysluman. Kun puhuvan riittävän pitkästä, niin silloin kun muutaman vuoden takainen direktiivi tuli, me tietysti vastustimme tätä, mutta komission komission vastaus oli, että me haluamme olla kunnianhimoisempia ja modernimpejä nyt ottaen sukupuolen tässä huomioon, mutta me emme ole nyt aivan varmoja, toteutuuko tämä komission kunnianhimo vai ei. Me edelleen korostamme, vaadimme sitä, että äitiys lomien direktiivin mukaisesti pitäisi olla pitempiä, niiden pitäisi 14-18 viikkoon nyt pidentyä ja olla palkallisia. Emme, emme puola sitä, että aivan liioitellusti näitä äitiyslomia pidennetään, koska tämä, tästä saattaa tulla este naisille, kun he haluavat takaisin palata työelämään. He saattavat ikään kuin myöhästyä junasta siinä vaiheessa. Me emme halua tällaisia pitkiä, eritoten palkattomia äitiyslomia, mutta tällaisen 14-18 viikon äitiyslomaan. Ja samoin täytyy pidentää sitä kautta, jonka aikana äitiyslomalla ollutta henkilöä ei saa irti sanoa. Me olemme komission pyynnöstä lähettäneet satoja, satoja todistus, todisteita siitä, miten naisia on irti sanottu, joko siinä vaiheessa, kun he ovat kertaneet raskaudestaan, kun he ovat, tai kun he ovat palanneet äitiyslomalta, tai sitten he ovat huomanneet, että heidän työtehtäviensä on vähennetty tai he ovat joutuneet jättämään työnsä, koska heille on tarjottu vain esimerkiksi osa-aikaista työtä täysaikaisen sijaan. On sellaisia maita, joissa on käytännössä sellainen tilanne, että kun allekirjoittaa työsopimuksen, samalla allekirjoittaa sellaisen kohdan, jossa sanotaan, että työsopimus päättyy, jos henkilö, henkilö on raskaana. Tämä on erittäin vakava tilanne. Jos halutaan nyt tässä tasapainottaa miesten ja naisten rooleja äitinä ja isänä, niin tarvitaan tätä jo monessa maassa olemassa olevaa vanhempain lomaa. Kun tällainen on olemassa ja se on palkallinen, niin miehetkin tarttuvat tähän, kun se ei ole este heidän työurallensa. Ja siis tämän isyyslomanhan täytyy olla tällainen ei siirrettävissä oleva. Kun ajatellaan vanhempainlomaa, johon voi tarttua siis niin äiti kuin isäkin, niin olisi hyvä, että pidennettäisiin tätä ei siirrettävissä olevaa miesten osuutta tästä vanhempainlomasta. Ja samoin pitäisi vielä korottaa lasten ikää, mihin asti tätä vanhempainlomaa voi pitää. Yhtä lailla tarvitaan joustoa aikatauluihin niin, että voidaan työskennellä joustavammin työaikatauluun, kunhan tämä on vapaaehtoista ja kunhan tämä ei sitten iske työntekijän omaan nilkkaan, kun hän haluaa palata taas täysiaikaiseen työhön. Ja kun ajatellaan, että Eurooppa ikääntyy ja meillä on demografisia tarpeita sen puolesta, että naiset tulevat mukaan työelämään, niin mehän kyllä tiedämme, että Euroopan unionin kaikki maat eivät ole Ruotsia, jossa on aivan loistava ammatillinen vanhustenhuoltojärjestelmä ja lastenhuoltojärjestelmä. <laughs> Olisi loistava, että tällainen olisi, mutta kun meillä on tällainen voileipä sukupolvi, eli ne, joilla on niin lapsia kuin omat vanhemmatkin, niin he voisivat olla mukana työelämässä ilman, että heidän täytyy valehdella, ilman, että heidän täytyy mitään tekosyitä esittää minnekään suuntaan. Emme me pyydä, että lakia säädetään ihan huvin vuoksi. Joskus puhumme komission kanssa ja työnantajien kanssa ja aina sanotaan, että liikaa on lainsäädäntöä, mutta lainsäädäntöähän on vain kahdessa osa tästä paketista. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Me tarvitsemme selkeitä poliittisia merkkejä siitä, että sosiaalinen Eurooppa on mahdollinen. Naisten mukana olo on sosiaalinen investointi ja Tällainen lyhytnäköisyys ei ole hyvää. Ammattiyhdistysliikkeenä me tulemme olevan niin miesten ja naisten, kuin naistenkin rinnalla niin, että mahdollistetaan työelämän ja perheelämän yhteensovittaminen. Kiitoksia Motserrat ja nyt aloitamme sitten puheenvuorokierroksen kahden minuutin puheen, kaksi, kaksi ja puoli minuuttia on puheaikaa, niin että myös äh, johdantopuheenvuoron esittäneet henkilöt voivat sitten vastata näihin kysymyksiin ja huomioihin. Mahdollisesti äänän nimenne huonosti nyt. Se ei kuitenkaan ole ta- tässä, mutta ensimmäisen puheenvuoron saa Rova Bokuslava Borzeczowska Puolasta. Sorry. Szanowni Państwo, ja jestem z Polski, przedstawicielką e, Senatu. Jestem wiceprzewodniczącą... E, Minä olen Puolan senaatista ja olen sosiaali- ja perhepolitiikan valiokunnasta. Maassani sukupuolten tasa-arvo ei lopetti ongelmana olemisensa sata vuotta sitten. Meillä oli sata vuotta sitten puolalainen kuningatar, ei kuningas, vaan kuningatar, jolla oli samat oikeudet kuin muilla Euroopan kuninkailla. Puolan naiset ovat voineet äänestää yli sata vuotta. Nyt meillä naisten määrä on kasvanut 430. Alahuoneessa ja senaatissa on 40. Voin puhua heistä myös äitinä. Meillä on neljä lasta, jotka kasvatin toimessani työelämässä mieheni kanssa, joka jakoi tehtäväni. Nyt lapset ovat aikuisia Ja heillä ei ole ongelmaa sukupuolten tasa-arvon kanssa. Yksi tyttäristä on lääkäri ja poikani opiskelee sairaanhoitajaksi, vaikka sitä yleensä pidetään naisten ammattina. Puolessa sukupuolten palkka, sukupuolten palkkaerot eivät ole niin suuri ongelma kuin muissa maissa. Palkkaerot ovat suhteellisen pienet. Yritysten johtokunnissa on enemmän naisia kuin muissa maissa. Sama pätee siihen, kuinka paljon naisia opiskelee perinteisesti miesten ammatteihin. Lastenhoitajaongelma on aika hyvin hoidettu myös Puolassa. Ennen äitiysloma kesti 18 viikkoa, nyt se on vuoden. Meillä on myös isille hoitoloma, joka mahdollistaa sen, että he hoitavat lapsia. Olen itse lääkäri. ja olen huomannut yhden asian. joka oli ongelma romaniyhteisössä. Ja jossa mies ja nainen tulevat yhdessä lapsen kanssa ja ennen, nykyään miehet vaihtavat vaivat, se oli ennen mahdotonta. On tärkeää, että lasta ei kuitenkaan heitetä pois pesuveden kanssa tasa arvo edistämisessä. Minä sanon, että puolessa miehet voivat tehdä mitä tahansa, tehdä ruokaa, pestä, siivota kodin, vaikka se joskus heitä vähän myöhemmin turhauttaa. Kiitos. Muchísimas gracias. Eh, tiene la palabra. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Euroopan parlamentin jäsen Rova Konopska. E, e, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Tänään keskustelemme työ- ja perheelämän välisestä tasapainosta ja niiden yhteensovittamisesta. Tämä on tietystikin pyhä graalin malja ikään kuin tavoite, johon ei vieläkään ole päästy 2000-luvullakaan. Tänäkin päivänä miehet ja naiset joutuvat valitsemaan, jäävätkö he kotiin vai menetkö he töihin. Joskus reilun kaksinkertainen taakka he tekevät työtä, mutta sen lisäksi he huolehtivat lapsista. Tilanne on erittäin monimutkainen ja sitä on vaikea muuttaa. Tähän tarvittaisiin hyvin paljon investointeja. Haluaisin poimia nyt esiin kaksi asiaa. Mikäli haluamme asianmukaista politiikkaa, mielekästä politiikkaa, meidän täytyy analysoida esteitä. Miksi esteitä sen tiellä, että tavoitteeseen ei päästä. Jotkut esteet ovat täysin ilmeisiä, kuten esimerkiksi riittämättömät lastenhoitopalvelut tai vanhustenhoivapalvelut. Jotkut näistä esteistä ovat kuitenkin näkymättömiä. Niitä joitakin on täällä mainittukin. Esimerkiksi se, että tarvittaisiin sääntelyä, joka koskisi omaishoitajia tai kotityötä tekeviä ihmisiä koskevaa sääntelyä tarvitaan niin ikään. Mikäli nämä asiat säänneltäisiin kunnolla, silloin tasapaino olisi helpompi saada aikaan. Joten muitakin näkymättömiä esteitä on esimerkiksi yritysten toimintakulttuuri. En nyt tässä puhu pelkästään joustavista työajoista tai etätyöstä tai verkkovälitteisestä työstä, vaan puhun myöskin stereotypioista ja tiedostamisesta, sukupuolikysymysten tiedostamisesta yritysten sisällä ja näiden huomioonottamisesta yrityksessä Yhtäältä täytyy diagnosoida ongelma kunnolla ja sitten täytyy ryhtyä sen lainsäädäntöön. Tarvitaan myöskin rahoitusta eri politiikan toimille. Toinen kommenttini on seuraava. Usein täytyy jollakin tavalla tasapainotella kodin ja ammattielämän välillä. Ja tämä on yleensä naisen ongelma, tämä nuorella tanssiminen. Minun mielestäni me jatkuvasti vain, mikäli ajattelemme tätä naisten ongelmaa, kierrämme vain kehää. En ikinä pääse tästä kehästä pois. Mutta tämä on sekä miesten että naisten ongelma. Meidän täytyy aina puhua ponnist- neuvotteluiden ja taakan jakamisesta. Tarvitsemme myöskin toinen, joka kohdistuu miehiin, niin että miehet ottavat enemmän vastuuta kontolleen esimerkiksi lastenhoidosta, siivouksesta ja perustehtävien hoitamisesta ja niin poispäin. To, co jest potrzebne, żeby ta sytuacja się trochę poprawiła. Mikäli vain kierrämme kehää, mikään ei muutu. Mikäli haluamme päästä eteenpäin ja saada aikaan edistystä, ja mikäli haluamme todellakin tasapainon aikaan, työ- ja perheelämän välille. Tarvitsemme muutenkin kuin pelkästään sitä, että Euroopan parlamentin kaltainen instituutio tarjottaa painostusta. Täytyy olla muitakin toimia, joilla saadaan tilanteeseen korjausta aikaan. Esimerkiksi paradoksaalista kyllä vaikuttaa siltä, että väestön ikääntymisen aiheuttama kriisi saattaa olla meille hyödyksi, koska mitä pidempään tämä kriisi jyllää, sitä enemmän työmarkkinata kutistuvat ja silloin naisten on helpompi päästä työmarkkinoille, koska työntekijöistä on pulaa. Sosiaaliset paineet ja sosiaalinen tietoisuus on myöskin tarpeen. Naisten täytyy tiedostaa omat oikeutensa, tietää niistä. Ja heidän täytyy myöskin tietää, että heidän ei tarvitse valita työn ja perheen välillä ja että heidän ei tarvitse tehdä kahta työtä yhtä aikaa, kotityötä ja palkkatyötä. Mitä enemmän naiset tiedostavat tämän asian, sitä helpompi ongelma ratkaista. Kiitoksia Raukonoska. Ja lopuksi puheenvuoron saa vielä Ruotsin parlamentista Parakelle, joka on myös tämän työpajan esittelijä, joka laatii nämä johtopäätökset tästä. Olkaa hyvä. Thank you, and I promise that tomorrow I will... Uh, Kiitos ja lupaan, että nyt haluaisin puhua puolueesta omia ja puolueen näkemyksiä. Kuten Ruotsista on todettu, meillä on vanhempainlomaa aika paljon, 480 päivää, 390 vie ison osan palkasta. Se saa ison osan palkasta myöhemmin, voi, pitempääkin voi pitää kolme kuukautta tästä pitää parata. Kolme kuukautta vain miehelle, vaan kolme vain äidille. Eeni haluaisi, mutta tätä Noista perheiden pitäisi voida tehdä valintansa, joka perhe on erilainen ja meidän ongelma on, että se, joka jää kotiin, se vaikuttaa hänen eläkkeensä. Ura loppuu kaikki nämä muut asiat, mutta se fakta on, jokaisen perheen pitäisi voida valita se, mikä sopii heille parhaiten. Siellä on ongelma. Riippumatta siitä, kuka jää kotiin. Joku kuitenkin tuo rahaa palkan pitäisi määrätä sitä, kuka ottaa lomaa kun yksi vanhempi jää kotiin. Ja elä, jonka to, kertoo toiselle, molemmat jakavat sen. How can we solve the actual factual problems without having regulation? Ne, miten tämä voi ratkaista säätelyä? Me poliitikkoina sanomme, että että jokaisella perheellä pitää olla, pitäisi olla joku asuus meidän mielestä. Ja me olemme yksin tässä parlamentissa olemme heistämisessä. Vanhempainlomaa kysymys on kysymys siitä, että voi antaa arvoa perhe-elämälle. Kysymys on ainoastaan tällaista arvoista. Tämä keskustelu sitten, jossa haasteltiin paljon vanhempien vanhempia. Olen oikein iloinen, että monet sanoivat, että ei heidän ollut mikään ongelma, että heidän oransa ei edennyt sinä aikana, kun olivat lasten kanssa, koska se oli heille niin tärkeää, että halusimme, että tämä näkemys tulisi esille. Huomattavat pitkän aikavälin vaikutukset. Alhaiset eläkkeet. Ei se, että voimme viettää aikaa perheen kanssa. Euroopan hyvinvointivaltiossa meidän pitäisi viettää arvokasta aikaa kotona. Oli ilo kuulla polalaisilta, että että, että näitä odota, että, että kun saa lapset ajaa kotiin, kun on työhaastattelussa ja kysytään, haluaako lapsia vai ja meillä on voimakkaat syrjintälait. Pitäisi, työ, työ, suhteen pitäisi olla sellainen, että voi jäädä kotiin menettämättä työpaikkaansa. Mahdollisuus ylennemiseen. Meillä on esimerkkejä Ruotsista, joka tiesi, että avainjohtajan paikka. Tämä nainen on tänne ehdokas sanonut äitiyslomalla, mutta aloittaa sijaisella. Ei ura mitään loppua san, vanhempain lomalla työskenteltäisiin aina asioiden kanssa sen sijaan, että työskennetään ylhäältä päin, että sanotaan, sitten perheiden pitäisi jakaa asiat tietyllä tavalla. Kiitokset teille, Rova Bieler. Ja vielä yksi puheenvuoropyyntö on tullut, mutta pyydän, että todellakin pidätte kahden minuutin puheajasta kiinni, koska meidän täytyy päättää tämä työpaja ja kiirehtiä sitten parlamentin jäsenten ravintolaan, jossa järjestetään tämä seuraava tapahtuma. Rova Incertide äh, Italian parlamentista, mutta todellakin pyydän kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Si, grazie presidente. Hyvin nopeasti ja kiitoksia hyvä puheenjohtaja, että annoitte minulle vielä puheenvuoron. Minulla on itse asiassa kysymys. Te sanoitte, että että rakenteiden täytyy muuttua. Vanhempain loma on todellinen muutoksen mahdollisuus. Junckerin suunnitelmassa, jota nyt rahoitetaan. Voitaisinko tämä tulkita investointina, ei pelkästään infrastruktuuriin, vaan myös investoitaisiin inhimilliseen pääomaan, esimerkiksi koulutukseen. Ja miten voitaisiin tehdä kestäviä tämän tyyppisistä välineistä? Voitaisiinko varoja käyttää tällaiseen? Minun mielestäni tämä on hyvä vaihtoehto, tämä on hyvä ehdotus. Ja näin täällä Euroopan parlamentissa me tulemme myös ottamaan tämän huomioon, kun Junckerin suunnitelmaa tarkastellaan uudelleen. Siihen täytyy ottaa mukaan vahvasti sukupuoli kysymykset ja tasa-arvokysymykset. Jos tämä kaikki on mukana eurooppalaisessa makropolitiikassa, me pystymme paremmin saavuttamaan tasa-arvotavoitteemme. Ajatus on hyvä No, toivottavasti me voimme tämän ottaa osaksi Euroopan parlamentin työskentelyäkin. Pahoittelen siitä, että meillä ei ole enempää aikaa keskustelulle. Haluaisin kiittää niin niitä parlamentin jäseniä, jotka ovat osallistuneet tähän työpajaan, kuin myös kutsuvieraitamme. Ja haluaisin muistuttaa teille, että Euroopan parlamentin jäsenten ravintolassa alkaa jälleen uusi tapahtuma, jossa me kaikki seminaarin osallistujat olemme mukana. Lämpimät kiitokset osallistumisestanne.